No niin, hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Nyt meillä on vuorossa kollega Mikaskin oma-aloitteinen mietintö, jonka aiheena on historiallinen muisti Euroopan unionin koulutuksessa ja kulttuurissa. Kuulimme tästä mietintöluonnoksesta 17.9. Sitten saimme 355 tarkistusta. Herra Migalski yhdessä varjoesittelyiden kanssa on yrittänyt todella tehdä kaikkensa, jotta kompromissi saataisiin aikaiseksi. Nyt on 18 kompromissitarkistusta, joita kuitenkaan kaikki eivät tue. Tästä tulee aika monimutkainen äänestys ja pyytäisinkin teiltä, että laittaisitte valmiiksi koneisiin äänestyskorttinne. Yksi asia pöytäkirjaan merkittäväksi. Mikalskin mietintö oli alun alkaen mietintö, jossa nimettiin joitain esimerkkejä, joista me totesimme, että tätä mietintöä ei voi täyttää esimerkkeinä esimerkkein joita me kukin sitten omien mielitekojemme mukaisesti sinne haluaisimme. Ja minä totesin, että olisi paras, että herra Migalski luopuisi näistä esimerkkien nimeämisistä. Näin hän tekikin. Mutta sitten tuli 355 tarkistusta, jotka äh, viime kädessä sitten johtivat äh, siihen, että mietintö ei enää ole niin helppolukuinen kuin se alussa oli. Ja nyt pyytäisinkin teiltä, että te syyttäisi tästä herra Migalskia. Ei. Syyttäkää niitä, jotka ovat tehneet näitä tarkistuksia ja jotka nyt sitten odottavat, että tarkistukset vielä hyväksytäänkin. Mietintö ei enää ole niin helppolukuinen eikä myöskään selkeä kuin se alun alkaen oli, mutta tämä ei todellakaan ole herra Mikalskin vastuulla, vaan johtuu siitä, että tässä hyvin monet eri asiat haluttiin nostaa esiin. Ja ne kollegat, jotka olette sitä mieltä, että eihän tätä enää voi lukea, tässä on, ovat asiat sekaisin äh, keskenään, niin kollegat, katsokaa peiliin. Te olette itse tämän aiheuttaneet tekemällä tarkistuksia, jotka herra Migalski osittain on hyväksynytkin äh, kompromissihengessä ja yhteisen rauhan vuoksi. Halusin tämän sanoa, koska kyllä täällä aika paljon huhumylly on pyörinyt. Vetoisin vielä kaikkiin, jotka osallistutte tähän äänestykseen tänään. Muistakaa nyt, että Euroopan unionista on tullut kokonaisempi, siitä on tullut suurempi ja se on kasvanut yhteen sen jälkeen, kun Keski- ja Itä-Euroopan kymmenen maata liittyivät Euroopan unioniin. Nämä maat, jotka 50 vuotta meidän ää, äh, kärsimystämme päätettyä joutuivat vielä kärsimään hyvin paljon. Ja monille meille, me länsimaalaisille, ei ehkä tämä ole... Ää, äh, helppoa ymmärtää. Monet meistä länsieurooppalaisista ehkä pidämme joitain näistä viittauksista hyvin vaikeaselkkoisina, mutta pyytäisin teitä nyt todella pohtimaan, miten suhtaudutte tähän asiaan. Pidän hyvin tärkeänä, että emme nyt tässä lähde eri linjoille, eri suuntiin, vaan yritämme ymmärtää sitä, joka tämän mietinnön on kirjoittanut, ja yritämme myös tunnistaa ja tunnustaa sen, että hän on keskusteluissa varjoesittelijöiden kanssa tehnyt kaikkensa raivatakseen esteet ähm, tämän mietinnön hyväksymiseltä. Suoteen anteeksi, että ähm, käytin nyt tämän puheenvuoron tässä alussa. Ähm, todella Pyytäisin, että nyt pohditte tätä, minkä sanoin. Herra Migalski, onko teillä jotakin sanottavaa? Bardzo krótko. Ja dziękuję bardzo pani przewodniczącej za to, co powiedziała. Ihan lyhyesti kiitoksia puheenjohtaja siitä, mitä äsken sanoitte. No minulla on tosiaan sellainen tunne, että olen tehnyt paljon töitä tämän kompromissin eteen ja kuitenkin ähm, kävi niin, että kompromissiin ei päästy kaikkien osapuolten kanssa ja nämä eroavaisuudet Keski- ja Itä-Euroopan ja sitten Länsi-Euroopan välillä ovat hyvin suuret. Minun kompromissiehdotukseni olivat sellaisia, että niillä pyrittiin kuromaan umpeen näitä eroavaisuuksia, mutta joskus minun työni sitten päätyi umpikujaan. Haluan kiittää niitä, jotka ovat pyrkineet yhteisymmärrykseen ja vasta tämä äänestys nyt sitten kertoo meille, että missä vaiheessa olemme. Kiitos. Kiitos. Mm, kiitos paljon. Muistuttaisin, että sihteeristä... Siis alkaako nyt keskustelu uudestaan? Comment, uh, Mrs. President. Ihan pieni kommentti puheenjohtaja minä nyt haluaisi mitenkään nyt vaikeuttaa sitä, miten herra Menendez sosiaalidemokraattien varjoesittelijä eh, tässä on toiminut täällä. On paljon tarkistuksia, jos ne olisi toimitettu Mikalskin tieteen, niin hän varmasti ne voisi ottaa huomioon. Eli ei saa unohtaa, että herra Menendeskin on osallistunut tähän lopputekstin laatimiseen. Mikrofoni. Kyllä, minä mainitsin sen eh, vielä tänä aamuna Rova Kame Evertille. Mitä? Voi, jos te aina olisitte yhtä vikkeliä kuin haluatte tänään olla, niin sepä minua ilahduttaisi. Muistuttaisin vielä, että sihteeristö on todennut, että tekstissä, siis äänestyslistassa on yksi unohdus. Nimittäin ähm, Sanchez-Mitin 29 äh, tarkistuksen jälkeen on lisättävä tarkistus numero 28 herra Kavadalta. Luonnollisesti siitäkin äänestetään. Se on pudonnut pois tästä äänestyslistasta. Mutta muistutan tästä vielä, kunhan siihen kohtaan päästään. Ja nyt TPPllä e on liikaa äänestäjiä, yksi kortti pois koneesta. Hyvä, no niin. Nyt Imatella voi äänestää. Hyvä. Aloitetaan äänestys. Puhun englantia, se on helpompaa. 174 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Ei kun tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Tarkistetaan 174. Äänestys on päättynyt. 14.12 ääni hylätty. Cannot, you, you, you... Siis me äänestämme nyt, eikä, eikä tässä nyt aina voi ottaa huomioon sitä, että kenen ääni ei tullut mukaan. 14.12. Ja teidän koneenne ei toiminut. 15, kun siinä sitten oli vasta-ääniä. Vai kun te olitte? Yrittäkää nyt vielä. No niin, tarkistetaan nyt uudelleen. Eihän tämä järjestelmä edes toimi puolesta. Ei kun äänestys on alkanut, sanoo puheenjohtaja. Äänestys on päättynyt. 15-13 äänin hylätty. Sitten 178. Puolesta. Vastaan. Sama enemmistö hylätty. Rova Kulam, eikö teillä ole korttianne mukana? Jaha. No. Anything take in 180 in favor. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. sataseitsemänkymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. sataseitsemänkymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sataseitsemänkymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan, äänestys on alkanut. 176. Äänestys on päättynyt. Edist 13.10 äänin hyväksytty, eli siis 13.11. Once again, what is happening? Mitä täällä tapahtuu? Eikö se toimi? Non ha funzionato. Ei toiminut. Bon, alors, encore... No niin, aloitetaan uudestaan. Ja nyt teknikko, jääkää sinne, älkää lähtekö mihinkään. Äänestys äh, on alkanut, 176. Äänestys on päättynyt. 13, puolesta 14 vastaan hylätty. 13, 15kin jopa. Sitten 182 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan äänestys on alkanut. 182. Äänestys on päättynyt. 11.17 hylätty. 183 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Mitä? Vielä kerran. Kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 188 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut 188. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 17 vastaan 12 puolesta. Sitten tarkistus 200. 200 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 13.13 13, hylätty. Please vote if it is needed. 201 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhdellä äänellä. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Ei, tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Päättynyt. 18.11 hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Oral amendment. Suullinen äh, tarkistus äh, tuohon 211, olkaa hyvä. Uh, I would like to to... Haluaisin lisätä koulutusohjelmien jälkeen virkeen korostaa samalla, että pitäisi käyttää tieteellistä tutkimusta, kun suhtaudutaan eh, kansallissosialismiin ja kommunismiin. This is, this is on the last page. Tämä löytyy viimeiseltä sivulta. No niin, tuon suullisen tarkistuksen puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 212 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 215 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 213. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 ja kaikki nämä muut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232. Se on siellä alalaidassa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Haluatteko vielä, että katsotaan koneellisesti? Hyvä, kompromissi 15 äänestys on alkanut. Kompromissi 15. Äänestys on päättynyt. 16-12 hylätty, niin kuin sanoin. 234 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus. Äänestys on alkanut. Päättynyt. 17.12 hyväksytty. Ka- 247. Käännetään sivua. 247, Kavada Schmidt puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan tämäkin äänestys on alkanut. 247. Äänestys on päättynyt. 11 hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää. Äänestys on alkanut. 248. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 13.11. 249 puolesta vastaan. Tyhjä tarkistus. Äänestys on alkanut. Päättynyt. 13.11 hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 250. Puolesta vastaan tyhjää tarkastus. Äänestys on alkanut. Päättynyt. 13.15 hylätty. 260 puolesta Vasta. Tyhjä. hylätty. 257 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta. Se hyväksyttiin. Aha, aha, ei kun se onkin harmaana, eli se hyväksyttiin aiemmin. 256 puolesta vastaan. If not adopted. Yes. Sorry. Sorry. Sorry. Yeah, but yeah. No, you okay. should help me, yeah? yeah. Okay. So. <laughs> Otherwise I'm lost. Minä olen aivan hukassa ilman apua tässä. 251 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 12.14 äänen 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ka- check, hyvä on, 261, alkanut, päättynyt, hylätty niin kuin sanoin. 262 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 10.16 hylätty. 263 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 264 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylä... Tarkistetaan tämäkin. 264 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kaksi, kuusi, viisi ja kaikki nämä 270 asti puolesta vastaan ja hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 280 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 289 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 284 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 283 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 286 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 287. No niin, 286 vielä äänestys on alkanut. Päättynyt. Hmm. 15, 14. Kyllä tällaistakin pääsee sentään sattumaan. Hyväksytty siis. 287 puolesta. Ah, ei kun 291 puheenjohtaja puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 292 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 293 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 294 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 295 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 296 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 297 puolesta 296 siis. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. No kyllä tämä nyt oli todella selvä. Hyvä ystävä, 22.7 äänin niissä sitten mentiin? 297 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 298 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 299 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 300 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan, tyhjää. Hmm, tiukoille meni. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 13.16 hylätty. Eli 301 puolesta vastaan. Tyhjää. taakistus Äänestys on alkanut 301. Päättynyt. 15.14 hyväksytty. Kompromissi 19. 19 puolesta Vastaan. Tyhjää. Mm, epäselvää. Äänestys on alkanut kompromissi 19. Äänestys on päättynyt. 15.13 hyväksytty. Eli seuraavaksi 317 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 318 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 319 puolesta. Vastaan tyhjää. Mm, äänestys on alkanut. 319. Päättynyt. Hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 332 puolesta vastaan vähän tässä nyt ehkä äh, loppuvuosia liian lujaa mennään. 22 puolesta vastaan tyhjää. No nythän tämä löytyy tämä kompromissi 20 täältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 329 puolesta vastaan. Hyväksytty. 330 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 331 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 332 puolesta vastaan. Tyhjää. No niin, äänestys on alkanut 332. It is closed. Äänestys on päättynyt for 2015 rejected. Eli hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.13 hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.13 hyväksytty, 338 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 22 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kolmelle ja kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme neljä yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty nolla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme viisi yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa 351. Äänestys päättyy. 12.16 hylätty. 352 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 354 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.17 hylätty. 355 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.16 hylätty. 21 puolesta. Eikö? Ei. Pitikö mennä 17? 17. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty, 24, ei kun 25, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko? Okei. Okay. Tarkistetaan 26. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.12. Hyväksytty. 28. Näin päästään Kavadaan 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.10 hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.14 hyväksytty. 47 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 51 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan äänestys alkaa. 54 äänestämme. Äänestys päättyy. 14.13 hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.13 hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.13 hyväksytty. 73 puolesta. 69, niin sehän äänestettiin. Niin se hyväksyttiin. Näin siis päästään 81 seuraavalla sivulla. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta 85, anteeksi, puolesta korjaa 25. Valjadeli puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa, 85. Äänestys päättyy. 19.10. Hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy 103. 14.13. Hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äästys alkaa. Äästys päättyy. 15.14 hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.17 hylätty. 116, 17, 18, 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.15 hylätty. 124 puolesta vastaan hylätty. 122 puolesta. Ei, ei, ei, ei. Kyllä. Hyväksyttiinkö tämä kompromissi 7 vai ei? Ei. 122 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.12. Hylätty. 123 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 123. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.10. Hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1, 2, 5 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. 125. Äänestys päättyy. 18.11 hyväksytty. Ja kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Kompromissi 8. Äänestys päättyy. 16.13 hyväksytty. 1.39. Liviä Jaruka. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.11 hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan äästys alkaa. Äästys päättyy. 16.13 hyväksytty. 149 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Tarkistuksesta 10. Äänestys päättyy. 14.15 hylätty. 151 ja 152 puolesta vastaan. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.15. 15.14 hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10.19 hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.13 hyväksytty. 1.60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1.61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.12 hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.13 hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se oli helppoa. Anteeksi. 5 ja 24. 169 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.16 hylätty. 1.70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 172 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 173 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa, 173. Äänestys päättyy. 13.15 hylätty. 1 ja 2 puolesta vastaan, Sitten tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa viitosesta. Äänestys päättyy. 12.17 hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 9.19. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää ja tarkistetaan vielä kympistä. Äänestämme. Äänestys päättyy. 14 ja 13 hylätty. 11 puolesta vastaan. Ette näytä siellä merkkiä. 11 äänestämme nyt. Äänestys päättyy. 14.12. hylätty, 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.13. hylätty, 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. 14.13. Äänestys päättyy. 10 puolesta 18 vastaan, eli hylätty. Ja näin pääsemme loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksitoista, kolmetoista, hylätty. Voto contro. Äänestän vastaan. Is anything problematic? Onko nyt joku ongelma, puheenjohtaja kysyy. Vastaan, sanoi tällainen edustaja. Ei sillä ole enää väliä, puheenjohtaja sanoo. Ja se, Mikaiski, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Minä äänestin tyhjää viimeisessä äänestyksessä, lopullisessa äänestyksessä, koska en voinut äänestää puolesta, sellaisen mietinnön puolesta, jonka sisältö ei mielestäni ole todenmukainen. Olen yllättynyt ja huolissani kolmesta asiasta. Ja ne koskevat kommunismin sekoittamisen narsismin, natsismin kanssa sen sijaan, että puhuttaisiin, siis tässähän ei puhuta natsien kuolemanleireistä, vaan ollenkaan, vaan Tässä ei viitata Katenin joukkomurhaan ollenkaan tässä tekstissä. Tämä mietintö ei siis tule kantamaan minun nimeäni, sillä se olisi häpeä. Ah, très court mot. Ihan lyhyesti kiinnititte huomiomme ennen äänestyksiä siihen hypoteesiin, että jotkut kollegani eivät ehkä tarpeeksi tunne Keski-Euroopan historiaa, mutta minä en voi tähän yhtyä, jos näin toivoitte, niin olette oikeassa, mutta jos näin totesitte, niin en voi tähän totemukseen yhtyä. Moni meistä oikein hyvin tuntee eh, tämän tilanteen. Minä olen itse pitkään pitkään työskennellyt eh, tuolla, mutta en halua, että politiikalla kirjoitetaan historiaa. Tästä on ennenkin tullut huonoja tuloksia. Eli herra Mikalski kyseessä ei ole se, että me tuntisi historiaa. Historia on dramaattista, mutta emme saa eh, uudelleen lähteä terästä tulen laittamaan. Eli jos tämä mietintö olisi kerta kaikkiaan ainoastaan koskenut historiaa ja nuorten opetusta, niin kaikki poliittiset puolet olisivat sen puolesta äänestäneet. Mutta kun tässä nyt lähdetään historioitsijoita tuomitsemaan intellektuelleja ja muita. Tämä ei ole meidän roolimme, eli tässä ei nyt ole mitään jakolinjaa, vaan tässä ollaan solidaarisia ja ymmärretään nimenomaan Keski-Euroopan eh, kansojen eh, uhraukset. He ovat itse joutuneet siitä maksamaan. Kiitos. Kiitos edustaja Tyykes. Yes. Mikrofoni, olkaa hyvä. Eh, eh, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Keski-Itä-Eurooppa on minun alkuperäalueeni, olen yleisesti ottaen edustaja Minkalskin kanssa samaa mieltä. Tässä on itse asiassa kyse jopa suuremmasta asiasta. Minä en halua ketään tässä haitata, mutta haluan kuitenkin todeta, että Euroopan parlamentilla ei ole ehkä tarpeeksi tietoa, se on ehkä ignorantti tai, tai se ei ole tietoinen asioista, sillä 2009 vuotta edeltävään tilanteeseen on nyt palattu. Vuonna 2009 Euroopan parlamentti hyväksyi Euroopan eh, muistiperintöä koskevan mietintönsä tai päätöksensä, joka koski totalitaarisia järjestelmiä ja siellä kohdeltiin samalla tavoin totalitaarisia diktatuureja, eikä enää käytetty kahta eri mittaa. Ja minusta tuntuu, että tämän jälkeen 2009 siis alkoi tämä uusi kausi ja tämän uuden kauden aikana – Euroopan alueella on nyt menty takapakkia, jos ajatellaan historian tulkintaa. Ja tämä on mielestäni hyvin harmillista siksi, että meillä kotona on kommunistista eh, järjestelmää pantamassa mm, taas pystyyn Romaniassa ja me joudumme taas pelkäämään sitä, että kommunistien perilliset tulevat takaisin nämä voimat ja se tapahtumasarja, joka alkoi vuonna 1989, että se keskeytetään taas tai että ainakin siihen mm, painetaan jarrua ja tämän sanoin 17. joulukuuta tuolloin Romanian kansan nousu alkoi Timosaaran kaupungissa – ja minusta tämä on todella paha asia ja haluaisin kiittää kollega Mikalskia tästä työstä ja toivon, että Euroopan parlamentissakin näihin asioihin tulisi lisää selvyyttä ja Euroopan eh, historian taloon sitten voidaan tuoda yhteen nämä Euroopan eh, historialliset eh, kertomukset, idän ja lännen kertomukset, sillä tässä on olemassa vieläkin tällainen Turkmeenian eh, mielen esirippu. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Jäsen Tökis. Jäsen Vatimo. Puhuja kysyy, voiko puhua italiaa. No minä kuulun niihin, jotka vastustivat tätä mietintöä alusta saakka. Se on ollut mielestäni ihan turhaa retoriikkaa. Me emme voi rakentaa Euroopan historiaa uudelleen. Mietinnössä on paljon asioita, eh, joissa sanotaan, että historian pitäisi olla totuudenmukaista, mutta kuka sen sitten päättää, onko se totuudenmukaista. Meidän pitää kuitenkin varmistaa ilmaisunvapaus, jos on joku ylin taho, joka päättää siitä, mikä on Euroopassa totta ja mikä ei, niin, niin sitten voidaan kiistellä monestakin asioista, esimerkiksi Nürnbergin tuomioistuin, kuka sen sitten päättää, kuka sen perustaa, kuka sen päätti silloin. Eli nämä ei jos tässä nyt aletaan keskustelemaan eh, periaatteista, niin voidaan miettiä myöskin Yhdysvaltain pommituksia ja Ranskan toimintaa. Eli mitä, mistä tässä nyt oikeastaan kyse? Nythän sanotaan, että totaliristiset eh, valtiot olivat syypäitä kaikkeen. Eli olen vakuuttunut siitä, että kuten kollegakin puhui, että paljon on muuttunut vuodesta 1989 2000-luvulle. Meidän ajatuksemme, tuomiomme ja ajatuksemme demokratioista on muuttunut. Nämä äh, Itä-Euroopan kollegat äh, kyllä ansaitsevat solidaarisuutemme. Jos minä olisin ollut unkarilainen äh, siihen aikaan, niin varmasti minäkin olisin Yhdysvaltain puolella ja länsimaisten kannalla, mutta en voi ajatella samalla tavalla. Me kaikki olemme nyt kapitalistisen järjestelmän uhreja ja kärsimme näistä veloista. Nyt riittää. Ei jatketa nyt tämän myytin, siis länsimaisen vapauden myytin edistämistä. Me olemme, siis itä-eurooppalaiset ovat kärsineet hyvin paljon, minä olen siitä häpeissäni, mutta on meilläkin ollut 20 vuotta fasismia vaikka se, sitä ei voikaan samalla tavalla verrata, mutta en minä voi kuitenkaan sitten kaikkea ähm, kaikesta syyttää tätä historiaani. Se ajatus siitä, että pitäisi luoda tällainen virallinen totuudenmukainen historia Euroopalle, niin se ei ole mielestäni hyväksyttävää. Kyllä historian tutkijat ja asiantuntijat voivat historiaa määritellä ja tutkia. Ei me täällä Euroopan parlamentissa kyllä voida sitä päättää. Kiitos. Well, I'll be brief. Uh, Ihan lyhyesti. Minäkin haluaisin vain sanoa, että en nyt halua ajatella, että minä en mukaan antaisi tunnustusta vuoden 1989 tapahtumille tai että en haluaisi tuomita Itä-Euroopan tragedioita. Ja nyt olen kerrankin samaa mieltä herra Vatimon kanssa, että kyseessä on historioitsijoiden asia. Heidän pitää tulkita tilanne. Olisi ollut hyvä eh, mielestäni tulkita se, tai tuomita se, mitä idässä tapahtuu, jos ei muusta olisi tässä äänestetty. Mutta tässä meillä ei nyt ole selkeästi eh, mitään suuntausta ja tämä on poliittisesti katsoin joulukuusi, nyt kun on joulu lähellä, ja näin on mahdotonta äänestää tällaisen joulukuusen puolesta. Meidän on paljon paremmin keskityttävä tiettyyn asiaan, jos haluan poliittisesti tällaista asioista puhua, ja siksi äänestin tätä vastaan, koska kuten joku muu täällä jo sanoi, Kavada ja Vatimo, me kaikki voimme tietysti tuomita aivan kaiken, ja olemme samaa mieltä tästä, jos tuolle tielle lähdetään, mutta tuskin se on tämän parlamentin rooli. Meidän pitää tehdä nyt oikein se selväksi, mistä äänestämme. Jos pitää äänestää jostain tällaista, niin pitää keskittyä paljon selkeämmin tiettyihin seikkoihin. Letzte Redner ist, äh, die letzte Rednerin ist äh, Nevedalova. Ne. No, Nevedalova. Ah. Viimeisenä jäsen Nevedalova. Pekne, ďakujem. Mikrofon. Pani predsednička, chcem požiadať naozaj koniec tejto diskusie. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, päätetään nyt tämä keskustelu. Tästä on keskusteltu jo kolme kertaa. Me kaikki tiesimme, että tämä äänestys tulee olemaan tiukka, joten jäsen Migalski ansaitsee meidän kunnioituksemme. Me olemme kaikki antaneet oman panoksemme. Hän ainakin on tehnyt paljon töitä. En ymmärrä, mitä järkeä tässä keskustelussa on, koska tiesimme lopputuloksen. Kiitos. Aber ich denke, es ist eine ernsthafte Diskussion, die wir jetzt nicht unterbinden sollten. Hanu. Tämä on vakava keskustelu, jota ei kyllä voi keskeyttää. Ihan lyhyesti. Eli kun tähän raporttiin lähdettiin, juttelin silloin Mikalskin kanssa ja sanoin, että tämä tulee olemaan haastava, koska kansalaisten Eurooppa-ohjelmassa on vähän samanlaisia teemoja ja olen jo siinä huomannut, kun kaksi kertaa ollut sen raportoijana, että meillä valitettavasti erillä tavalla avautuu tämä eurooppalaisen historian käsitys. Se käsitys, mitä Mikalski edustaa minulle suomalaisena siitä kolkasta eurooppaa tulevan on täysin helppo ymmärtää. Mä ymmärrän täysin sen, mutta <clears throat> huomaan sitten, että muualta päin Eurooppaa katsottuna ehkä historiankirjat ovat olleet hiukan erilaisia ja on kasvettu johonkin toisenlaiseen todellisuuteen. Ja tämä kyllä on yksi sellainen osoitus, että meidän on vaikea vaikea no ei historiatsekkaan löydä yhtä oikeaa totuutta niin kuin tämän tyyppisistä asioista löytää totuutta mutta että jotakin kasinskin asioita ja näitä olisin halunnut että olisi tullut tässä, tuos, tässä tuotua esille koska tunnen sen verran puolankin historiaa että ne ovat avoimia haavoja jotka olisi pitänyt jotka, josta olisi pitänyt jossakin kohdassa sanoa jollakin julkisella foorumillakin. Mutta mä ymmärrän, että täällä on niitä, jotka symppaa vielä kommunisteja, kommunistien tekemisiä ja, ja sekin mielipiteenvapaudessa heille kuuluu, niin me emme sitten ehkä löydä tässä yhteistä arvostan sitä että migalski kävi tämän läpi tuota, ja, olen sillä lailla surullinen että huomaan että me emme pysty ymmärtämään valitettavasti tässä euroopan unionissa toisiamme ja, meidän taustamme ja, ja kulttuurimme ovat joiltakin osin niin erilaisia että tämmöistä yhteistä ymmärrystä euroopan historiasta ei löydy poliitikkojen kesken eikä taida löytyä historioitsijoidenkaan kesken. Kiitoksia. Ja sitten Paljadeli. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Olen pahoillani, että näin kävi. Tämä oli hyvin kunnianhimoinen oma-aloitteinen mietintö ja sellaisenaan uskon, että se sen takia myöskin epäonnistui jo niistä syistä, jotka kollegat jo mainitsivat. Historian täytyy olla itsenäistä riippumatonta tässä oli kuitenkin esittelijältä selvä yritys tai pyrkimys juuri tähän tavoitteeseen. Hän halusi, että kollegat hyväksyisivät hänen mielipiteitään niistä asioista, joita kollegat ovat kokeneet. Mutta me kaikki tarkastelemme asiaa eri näkökulmasta jos ajatellaan vaikka Saksaa, toisen maailmansodan jälkeinen sukupolvi ei ole vielä ollut valmis kohtaamaan historiaa tai tutkimaan historiaa tällä tavalla kuin esittelijä halusi. Ja Euroopan parlamenttina me haluamme pysyä yhtenäisinä, meidän täytyy olla valmiita kompromisseihin, meidän täytyy olla valmiita ymmärtämään menneisyyttä oikealla tavalla. Meidän ei pidä edistää omia mielipiteitämme, vaan edistää Euroopan eh, ajatusta. Viimeinen puhuja on kollega Trypel. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää vielä yhden huomion. Minun mielestäni on eh, luonnollisesti erittäin painavia syitä tuomita eh, stalinismin Äh, rikokset. Tiedämme, mitä kulakien leireillä tapahtui, mutta kun ajatellaan, äh, täällä lännessä, esimerkiksi Saksassa, on puhuttu ähm, historian tutkijoiden äh, kiistasta. Eli kun ajatellaan sitä, mitä tapahtui myös Natsi-Saksassa, niin näitä eri rikoksia ei voi rinnastaa toisiinsa. Ja Mielestäni tämä ei oikein toteutunut tässä mietinnössä ja tämä oli merkittävä kritiikin kohta. Kiitoksia. Päätän nyt tämän keskustelun. Tämä keskustelu oli hyvin vakava keskustelu. Ehkä se oltaisiin voitu käydä jo varhaisemmassakin vaiheessa. Kiitän kaikkia, jotka ovat tehneet tätä työtä yhdessä. Ja minä en tässä syytä ketään siitä, etteivätkö ihmiset olisi hyvin vakavasti pohtineet tätä asiaa sisältöä. Olisin kuitenkin toivonut, että olisimme saaneet sellaisen mietinnön, joka olisi auttanut meitä kaikkia hiukan eteenpäin. Mutta se, mikä ei nyt tapahtunut, ehkä tapahtuu tulevaisuudessa – me emme lähestyneet tätä mietintöä historian tutkijoina, ei vaan poliitikkoina, jotka tulevat eri maista, eri kansakunnista, joilla on erilaisia perinteitä, erilaisia kulttuuritaustoja, erilaisia kokemuksia. Ja siksipä ehkä oli niin vaikeaa sitten loppujen lopuksi saada aikaan kompromissi, joka olisi yhdistänyt meitä kaikkia. Tiukoille meni, mutta eihän esittelijäkään äänestänyt puolesta, oman tekstinsä puolesta, joten asia nyt on aika selvä. Esittelijä hävisi muutaman äänestyksen ja tämä johti nyt sitten tähän. Kiitän kaikkia, jotka ovat tehneet tätä työtä hyvässä hengessä. Kohta kymmenen koordinaattorien päätökset on teille toimitettu. Jos teillä on jotain muutettavaa, ilmoittakaa muut asiat, niitä ei ole. Ja muistuttaisin vielä, että 20. tammikuuta on seuraava kokouksemme, 20. tammikuuta, 21. tammikuuta. Kiitän myös tulkkeja ja toivotan kaikille rauhaisaa joulua ja oikein hyvää uutta vuotta. Kiitos ja näkemiin. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Okay.